puheenvuoroihin. Ensimmäisenä kollega Kyyn, olkaa hyvä. Thank you, thank you, Mr. President. And... Eh, Herra puhemies, paljon kiitoksia. Marraskuun 25. päivä on naisi kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Tässä viitataan naisten hankalaan asemaan ja olen iloinen voidessani sanoa, että Irlanti allekirjoitti hiljattain kansainvälisen sopimuksen perheväkivallan kitkemiseksi. Perheväkivaltaa pidetään sellaisena asiana, josta ei pitäisi puhua, mutta meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme ja tukea naisia, jotka kärsivät tilanteesta. He eivät välttämättä ole fyysisen väkivallan kohteena, vaan hyväksikäytön ja psykologisen väkivallan kohteena. Joka päivä monet naiset kohtaavat perheväkivaltaa, oikeusjärjestelmää ja poliisijärjestelmää on muutettava siten, että myöskin perheväkivalta tunnustetaan ja ettei sitä pidetä perheen sisäisenä asiana. Uhreja pitää tukea ja valtion pitää tietää, minkälainen tilanne tällä hetkellä aiheen tiimoilta vallitsee. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia paljon. Edustaja Maria Pinjo. Edustaja Maria Krapini, olkaa hyvä domnule președinte doresc să exprim îngrijorarea concetățenilor mei față de escaladarea. Kiitoksia puhemies. Haluaisin esittää huolenaiheeni minun maani osalta, minun maani kansalaisten osalta johtuen väkivallan lisääntymisestä. Ja erityisesti pelätään lasten poistokäynnit muissa maissa. Haluaisin ottaa esille tämän vakavan kysymyksen Euroopan kansalaisten kannalta ja Euroopan kansalaisten turvallisuuden kannalta. Minusta on tärkeää, että komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja tekevät parlamentin edessä ohjelmaehdotuksen maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin ja, ja rajojen turvallisuuteen liittyen Euroopan kansalaisten turvallisuuteen liittyen. Jos emme pysty ratkaisemaan ongelmaa, pysty myöskään ylläpitämään tätä korkeaa hälytystasoa tällä hetkellä pitkään. Meidän pitää tietää, miten aiomme päästä tästä kriisitilanteesta eroon unionissa ja haluamme tasavertaista kohtelua. Emme halua kahden eri nopeuden Eurooppaa, emmekä halua myöskään sitä, että meillä ei ole turvallisuutta tarjolla. Me haluamme kaikille saman kohtelun samalla tavalla. Kiitoksia. Um, jetzt Batix von Storch, bitte sehr. Edustaja von Storch, olkaa hyvä. Herr Präsident. Puhemies, paljon kiitoksia. Mikä yhteys on terrorin turvallisuuslainsäädännön avoimien rajojen välinen suhde? Kollega Holmeier totesi järkyttävällä tavalla, että vihreät oli, ja vasemmisto olisi vastuussa myöskin osittain tästä Pariisin iskusta, koska me vastustamme kansalaisten valvonnan lisäämistä. Eli että rajavalvonnan tehostaminen ei auttaisi mitään. Terroristit toimivat myöskin mobiililaitteita käyttäen, joten tietojen tallentaminen ei auta. Se ei ole auttanut tähänkään mennessä ja kiellot eivät auta myöskään, mutta terroristit käyttävät nykyäänkin laittomia aseita. Ja nyt on aivan järjettömästi lähdetty keskustelemaan siitä, että tiukennetaan lainsäädäntöä niiden osalta, jotka käyttävät näitä aseita laillisesti. Eli tämä on aivan järjetöntä. Meidän täytyy valvoa rajoja. Sitä CSU ja Holmeier eivät halua tehdä, mutta siinäpä se ongelma piileekin. Kiitoksia. Dank. Kiitoksia. Edustaja Jena Tom, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Tässä on paljon haasteita Euroopan, mutta IS on näistä kaikkein suurin uhka. Viimeiset terroristihyökkäykset Pariisissa ja venäläisen koneen pudottaminen ovat osoittaneet, että sota on tullut Eurooppaan. Tämä johtuu paljon myöskin Venäjän käyttäytymisestä Venäjällä. Meidän pitää miettiä myöskin näitä erilaisia arvoja, joita meillä on näiden maiden kanssa. Erityisesti juuri kuinka, että kuinka IS uhkaa sekä Venäjää että Eurooppaa. Siellä tulee pelkästään radikaaleja ja terroristeja, vaan uhkaavat koko maailmalle. Palangan kokouksessa Baltian puheenjohtaja totesi, että he eivät ole tukea mitään toimintaa alueella, jos siellä on muka, Venäjä mukana. Meidän pitää katsoa meidän solidaarisuuttamme tämän osalta. Tämä on väärin, sillä meidän pitää olla poliittisesti yhtenäisiä kaikkien toimien kanssa ja, ja taistella. Se on, se on tärkeä taistelu, sitä ei saa, sitä ei saa luopua geopoliittisista syistä. Kiitoksia. Aitak. Mm. Akora deputat Joao Ferreira. Ja seuraavana edustaja Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Ähm, Balkanille lähteneiden maahanmuuttajien virta on erittäin huolestuttava humanitaarisessa mielessä. Tilanne on tullut pahemmaksi viime päivinä sen jälkeen, kun monet maat ovat asettaneet syrjiviä laittomia raja-aitoja ja muureja estääkseen näiden eri kansallisuuksia edustavien ihmisten vapaan liikkumisen. Eikä tässä nyt kannata edes puhutakaan, kuinka on harjoitettu väkivaltaa näitä haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Tämä vaatii kiireellistä vastausta. Me ainut myö- myönteinen vastaus on vain se, että olemme samaa mieltä kaikki keskenämme arvoista ja periaatteistamme, mutta ne pitäisi niitä pitäisi myös soveltaa käytäntöön, jos ajattelemme ihmisoikeuksia, kurjuuden vastainen taistelu, köyhyyden vastainen taistelu. Meidän pitää ajatella naisia ja lapsia, jotka jatkuvasti valtavat tuolla. Meidän pitäisi pystyä ravitsemaan heitä. Meidän näiden muuttoreittien pitäisi olla luotettavia, turvallisia, operatiivisia siinä mielessä, että niitä eivät pääse hallitsemaan rikollisjoukkiot. Pitäisi antaa enemmän rahoitusta rajavartiolle, mutta se ei ole ollenkaan riittävää tällä hetkellä. Tato Horti mm, Sebastia. Seuraavaksi edustaja Horti Sebastia. Buenanit, muchas gracias, señor presidente. Acabamos de pasar el 20 de noviembre, una fe... 20. päivä marraskuuta siitä tulee symbolinen päivä frankovastaiselle diktatuuritaistelulle, mutta on myös on ollut verinen järjestelmä on päässyt kokonaan tuomitsematta monista rikoksista. Eräs fasistinen taistelija oli jopa eräs hallituksen jäsen ja sen jälkeen eräs kunnan, kun, kunnanvaltuusto oli myös saanut kiitosta siitä, miten se on toiminut. Meidän pitäisi pystyä tuomitsemaan nämä rankaisimattomat rikokset, koska se ei saa jäädä historian sellainen. Diktatuurin uhrit e, e, vaativat hyvitystä ja korjausta. Mitä komissaario Reedin sanoi aikoinaan, meidän pitää muistaa miten totalitaariset järjestelmät ovat harjoittaneet, tehneet rikoksia. Meidän pitää muistaa nämä sanot. Emme me saa olla suvaitsevaisia joitakin valtioita kohtaan. Espanjassa vallitsi totalitarismi. Tämän parlamentti ja kaikkien muiden Euroopan toimielinten pitäisi tehdä yhteistyötä voidakseen muuttaa tämän tilanteen ja vaikuttaa Espanjan hallituksen siihen, että se toteuttaisi laillisia eettisiä toimenpiteitä. Kiitos paljon puhemies. Muchos gracias, señor diputado. Kiitoksia Margaret Park, no Herra puhemies. Kristityt ovat suuri vainottujen kohde. Monet lähi alueella vuosikymmenten ajan he ovat eläneet ja toimineet alueella. Se oli kristittyjen synnyin seutu mutta kun tilanne on muuttunut ISISin mukaantulon kautta, isi, kristittyjen asema on heikentynyt, moskeijat ovat tulleet kristittyjen ö, kirkkojen tilalle ja kristityt ovat nykyään toisen luokan väkeä. Homo ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat murhataan karmaisevalla tavalla ISISin toimesta. Ja tällä tavalla toimitaan myöskin minun maassani, eli seksuaalivähemmistöjä demonisoidaan. Tämä on huolestuttava käänne, mitä emme missään nimessä voi hyväksyä. Itä-Lonto on homovähemmistölle todella vaarallista aluetta. Toivottavasti tähän voidaan puuttua tulevien vaalien kautta riippumatta siitä, kuka vaalit voittaa. Kiitoksia. Korao. Kiitoksia. Sitten edustaja Koreo, olkaa hyvä. Sorry. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. 2009-2015 niin satoja maanviljelijöitä, kalastajia ovat pettyneet uuden ohjelman puitteista näiden, näiden ohjelmien käytön osalta. Tällä hetkellä ikävä, ikävät näkyvät Sisilian alueella. Yli 400 yritystä on joutuvassa konkurssiin ja huomattavasti ihmisiä joutuu työttömäksi, jos ei, jos ei voi 2013 ravaroja saada käyttöön. Pitäisi tukea näitä henkilöitä, ehkä antaa poikkeuslupa näille varoille. Me Cinquestellen puitteissa on pyrkimme tekemään parhaamme sille, että paikallisia viranomaiset voivat tukea että Nyt pitää kääntyä komission puoleen. Täällä pyydän komissiolta hyvin nöyrästi, voitaisiinko ehkä saada tämä poikkeus, koska tämä on hyvin tärkeä tälle tärkeälle sektorille sisijäljessä, siis maatalous- ja kalastussektorille. Kiitoksia. Tante grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Korao. Edustaja Dominic Bild, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Alzheimerin tauti ja siihen liittyvät taudit koskettavat noin 6 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Ja uudet diagnoosit eh, joka päivä lisäävät vain tätä lukumäärää kaksi Ranskassa 250 000 uutta tapausta joka vuosi ja yksi ranskalainen neljästä tuntee lähipiirissään jonkun henkilön, joka on sairastunut. Se aiheuttaa paljon kärsimystä ja huolta sekä sairastuneille että myös hänen lähipiirilleen. Tämä tauti vähitellen ja peruuttamattomasti muuttaa mentaalisia toimintoja, erityisesti muisti kärsii. Valitettavasti ei ole mitään äh, hoitokeinoa lääkettä Alzheimerin tautia varten, vaikka jotkut lääketieteelliset aineet voivat hidastaa taudin etenemistä. Tämä tauti on ensimmäinen riippuvuuden aiheuttama tauti Euroopassa, mutta tähän tarvitaan lisävaroja tutkimustyöhön, mutta se pitäisi myös myöntää yhdeksi prioriteetiksi Ranskassa Euroopassa. Minä olen tähän, tähän liittyen on laittanut kirjallisen julkilausuman. 24 kollegaa eri puolueryhmistä ovat allekirjoittaneet sen, koska tässä on kyseinen yleinen, inhimillinen ja humaaninen etu. Ja pyydän kaikkia tämän parlamentin jäseniä allekirjoittamaan tämän julkilausuman. Kiitos. Merci beaucoup, madame député. Kiitoksia, hyvä edustaja. W styczniu, 13 stycznia przemawiałem w tym... Herra puhemies, kiitoksia. 13. tammikuuta totesin täällä, että vastustajamme eivät löydy Moskovasta, vaan moskeijoista. Minua vastaan hyökättiin muun muassa herra Sultsin toimesta. Kysyisin, että enkö minä ollut oikeassa, te olitte väärässä. Ja kysyisin myöskin seuraavaa kun puhun moskeijoista ja enkä Moskovasta, niin tämä ei ole vihapuhetta, mutta joskus se tulkitaan sellaiseksi. Silloin kun venäläiskoneen matkustajat 204 venäläistä menetti henkensä, Pariisissa vain 129. Minäkin olen sitä mieltä, että unionia ei tarvita. Madame Deputy Eva Paunova. Kiitos. Edustaja Paula, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Tämä on todellakin ikävä tämä Pariisin hyökkäykset, mutta myöskin 30. 21. päivä Charlie Hebdoon hyökkäyksen jälkeen. Ja viimeiset 48 tuntia Brysselissä varmaankin ovat opettaneet meille sen, että emme voi enää elää tällaisessa epävarmuudessa ja epä vertaistilanteessa. tilanteessa. Ja tämän takia olen täällä edessäni ja haluan todeta, että me voimme odottaa 321 päivää tämän terroristihyökkäyksen jälkeen. Meidän pitää tehdä asioita. Meidän pitää ottaa tärkeitä asioita esille, kuten PNR-tiedot. Meidän pitää vahvistaa Frontexia ja tehdä heistä meidän ulkorajamme todellinen vartija. Tämä koskee myöskin ulkomaisia taisteluita ja radikaaleja maissamme. Ja loppujen lopuksi meidän pitää muuttaa helpottaa myöskin tietojen keräystä ja jakaa sitä, koska päivä ilman näitä toimenpiteitä on päivä pelossa kansalaisillemme. Um, now time for... Kiitos. Seuraavana edustaja Dansila. Președinte, constat cu îngrijorare că în ultima... Herra puhemies, paljon kiitoksia. Huolestuneena olen pannut merkille, että viime aikoina on puhuttu taas kahden nopeuden Euroopasta. Tämä on huolestuttavaa siitä syystä, että yksi Euroopan unionin johtajista, Juncker, rohkaisee tähän. Mutta sehän on ristiriidassa eurooppalaisen hankkeen ajatuksen eli kohesion ja integraation kanssa. Miten me voimme taistella tehokkaasti köyhyyttä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan, jos integraatiosta luovutaan? Miten EU voi puolustautua ulkoisia uhkia vastaan, jos johtajat eivät vedä köyttä samasta päästä? UK pyrkii rajoittamaan maahanmuuttajien oikeuksia, mutta tämä tulee pahan aikaan, kun nyt tarvitaan solidaarisuutta ja yhdenmukaisuutta enemmän kuin koskaan. Minä en usko Junckerin vision kahden nopeuden Euroopasta, enkä usko sellaiseen Eurooppaan, joka perustuu tällaisen ajattelutapaan. Kiitoksia. Eh, Sega gospodin zamestnik Angel Dambaski. Kiitoksia edustaja Angel Dambaski, olkaa hyvä. Bardzo, panie przewodniczący. Уважаеми kusin predsedatu, уважаеми колеги, последните трагични sabi... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Viimeiset traagiset tapahtumat Euroopassa, jotka lähtevät islamisen, islamivaltion hyökkäyksestä, ovat jälleen todiste siitä, mitä me jo vuoden ajan täällä todenneet, jota olemme maininneet täällä aikaisemmin. Eli radikaali islamin hyökkäys meidän koteihimme. Euroopan unionin pitää toimia nopeasti ja taata kansallisten ja ulkorajojen suojelu. Meillä pitkin ulkoraja on Bulgarian ulkoraja EU:ssa. Ja EPPn kollega, jotka muut, jotka voin pitää kyllä oikeastaan vastuullisena tämän parlamentin epävastuullisesta toiminnasta ja johtanut tähän huomattavaan uhkaan. Joten ehdotan välitöntä valtionrajojen sulkemista ja unionin ulkorajan sulkemista, joka on myöskin oman maani ulkoraja. Ja välitöntä kaikkien laittomien maahanmuuttojen poist- poistamista EUn alueelta. Ja välitöntä tunnustamista ja eristämistä islamaisten yksiköiden osalta unionin alueella. Hyvät parlamentin jäsen, mitään muuta toimintapaa ei ole. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme suojella meidän perheitämme ja, ja arvojamme. Paljon kiitoksia. Brandika. Edustaja Baron Brandika, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puhemies. Tänä päivänä Espanjassa Noin sa- per- espanjalaiset perheet etsivät noin 100 000 kadonnutta, jotka katosivat Frankon aikana. Tämä hallitus antaa tähän hallitus jatkaa tämmöistä tiettyjä rasistisia toimenpiteitä eikä lähde tähän toimenpiteeseen mukaan. Jos täällä on nyt syytettyinä ihmisiä humanitaarista rikoksista, niin hallitus ei tee mitään. Myös Cervantes-instituutin johtaja oli myös paossa diktatuuria me, me, mm, uhrit ja uhrinomaiset ovat sitä mieltä, että tämä oli diktatuurinen, diktatorinen järjestelmä, mutta silti ollaan passiivisia tämän edessä. Ei tämä ole kyllä eilisen asia, se on tämän päivän asia. Kyllä se on EUlle häpiä, että jos näistä rikoksista ei rangaista ketään, koska tämä totalitaarinen järjestelmä oli vallalla ja voimassa meidän Euroopassamme. Eh, Kiitoksia. Ja edustaja Presidente. Kiitos puhemies. EU ja YK ihmisoikeusneuvosto ovat usean otteeseen ottaneet kantaa siihen, kuinka ö, ovat kieltäneet Frankon vastaiset rikokset, mutta tänä päivänä Euroopassa on vielä aivan kestämättömiä tilanteita. E, Saksan hallitus jaksaa ja, ja maksaa yhä eläkkeitä niille, jotka ovat olleet osallisia osallisia <clears throat> Frankon hallituksessa ja ovat myös EUn hallintoelimissä jotkut töissä. Ja Espanjan nykyinen hallitus ei vieläkään halua tuomita ja rankaista niitä, jotka ovat syyllisiä Frankon aikaisiin rikoksiin. Kyllähän meidän pitäisi kunnioittaa ja muistaa tuhansia perheitä, jotka ovat kymmenien vuosien aikana halunneet oikeutta itselleen ja kuolleille perheenjäsenille. Tähän tarvitaan osallistavaa prosessia, koska historiallinen muisti ja muisto on meille velvollisuus kaikille tässä kuuluu, meidän pitäisi sanoa vastuullisesti ja, ilman rankaisemattomuutta ei ole demokratia. Ja Frankon, rikos, Frankon aikaisten rikosten takia me vaadimme oikeutta ja tuomioita näille rikoksille. Kiitokset. Edustaja Ticinian Pekini, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiina tulee meidän markkinoimme hyvin huonoilla tuotteilla. Ja tämä koskee myöskin meidän työntekijöitämme, meidän työpaikkoja. Mutta nyt Kiina valmistautuu lopulliseen hyökkäykseen täällä Strasbourgissa ja, ja Brysselissä. Jos Kiina 2016 tunnustaa markkinataloudeksi, taloudeksi, niin sitten me voidaan enää voi tehdä mitään tehdä tämän eteen. Mutta ei ole mitään järkeä hyväksyä tätä asemaa. Ja tämä tehtävä oikeastaan ei saa kuulua pelkästään komissiolle, koska heitä ei kukaan valinnut. Ja kyseessäkin kolme miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Tämä riippuu kaikki tästä elimestä, jota kukaan ei ole valinnut. Ja Italiassakin sadat tuhannet työpaikat päät- riippuvat tästä päätöksestä. Kaikki tietävät tämän, mutta kaikki vaikenevat siitä. Myöskään neuvoston puheenjohtajakaan ei puhu tästä. Mutta minä en halua vaieta, sillä ei, en halua pettää ketään vaikenemalla. Ehkä 100 000 työpaikkaa ei kiinnosta ketään, mutta haluan puhua tästä. Kiitoksia. Hyvä edustaja. Nyt edustaja Toms, olkaa hyvä. Za besedo. Val migrantov preplavlja Evropo. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan vajan kuukauden sisällä yli 250 000 maahanmuuttajat kulki Slovenian kautta, eli yli 10 prosenttia maamme väestön määrästä. Monet pakolaisista ovat talouspakolaisia. Selvästikin he tulevat usein ilman matkustusasiakirjoja. Me kuulumme Schengeniin ja meidän täytyy suojella Euroopan unionin ulkorajoja. Mutta Slovenian poliisivoimat ovat pidättäneet monia maahanmuuttajia, jotka ovat käyttäneet näitä muuttovirtoja hyödykseen. Meidän on pohdittava sitä, voimmeko luottaa turvallisuuspalveluihimme, kykenemmekö toimimaan ja tarjoamaan turvallisuutta vaalien. Varsinkin Pariisin hyökkäysten jälkeen herää kysymys siitä, että mikä on eurooppalaisen turvallisuuspalvelun laita. Tarvittaisiinko sellaista? Kiitoksia. Signor diputato. Ja nyt edustaja Jonas Fernandes. Kiitos paljon puhemies. Ensimmäiset sanat tänä päivänä osoitan viimeisten attentaattien uhreille Euroopassa. Meidän täytyy muistaa kärkää, että meillä on hyvä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka meidän maanosassamme, mutta aika tapauksessa minä haluaisin puhua päätöksestä siitä, voidaanko antaa Kiinalle markkinatalousolosuhteet. Se tämä päätös voisi e, vaikuttaa huonosti Euroopan teollisuussektoreille, nimenomaan tärkeille sektoreille, esimerkiksi terästeollisuudelle. Ja meillä Asturiaksen alueelle alueella se on erittäin tärkeää, että, ei markki, että Kiina ole mikään markkinatalousjärjestelmä, koska valtio ei päästä työntekijöitä liikkumaan paikasta toiseen. Missä voidaan olla vapaa markkinatalous, vapaa talous, jos valtiovalta estää ihmisiä liikkumasta vapaasti? Ei tämmöistä päätöstä voida tehdä Euroopassa, koska se on terästeollisuuden etujen vastaista. Asturias-alueella on erittäin kilpailukykyinen tulevaisuuteen tähtävä teollisuus tällä hetkellä. Notis Marjas. Kiitoksia, edustaja Marjas. Kiitos paljon, puhemies. Kreikan hallitus on äänestänyt lisälaista, jota Troikka vaati, perjät vaativat myös samaa. Kreikan pankit halusi, olivat pyrkineet jo selviämään näistä luotoista, joita heidän oli määrä maksaa. Mutta tämä laki tarkoittaa satoja tuhansia huuhtokauppatapahtumia esimerkiksi asuntomarkkinoilla. Ja tässä on myös kyse suurista korkean riskipitoisista rahastoista, johon kreikkalaiset ovat sijoittaneet. Tämä laki äänestettiin, eh, siitä ei edes äänestänyt edellinen hallitus, mutta nykykoalitiohallitus äänesti sen läpi. Mutta me haluamme taata sen, että kukaan kreikkalainen ei menettäisi taloasumustaan niin kuin kävi Espanjassa. Emme me halua, että kukaan menettää taloon tai hyppää talonsa katolta tai parvekkeelta alas. Sata. Kiitoksia. Edustaja Rados. gospodine predsjedniče zajednička vanjska i sigurnosna politika. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Euroopan yhteinen turvallisuus ja ulkopolitiikka on ollut yli 20 vuotta käytössä ja turvallisuuspuolustuspolitiikka yli 20 vuotta niihin on kehitetty erilaisia toimijoita ja toimintamalleja, mutta sitten kun puhumme yhtenäisyydestä ja näiden politiikkalohkojen vahvuudesta, niin sitä vielä kaipaamme. Nämä kriisit, sodat, terrorismi, niihin voitaisiin puuttua jopa ehkäistä yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla. Meillä on kokemusta yli 15 vuoden ajalta ja huomioiden, miten me olemme voineet reagoida kriiseihin viime aikoina, niin tämä osoittanee, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kaipaa vahvistamista. Toivottavasti, tai me voimme kyllä lähteä siitä ajatuksesta, että haasteet eivät tule hei, helpottumaan. Kiitoksia. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Kiitoksia. Viime viikolla teimme tärkeän sopimuksen kahden suurimman puolueen kesken Pohjois-Irlannissa ja brittihallituksen kesken. Nämä toimet ovat ainoa alusta, että voidaan antaa suojelua niille, jotka ovat tässä mukana. Kuitenkin viime viikolla emme nähneet brittihallituksen käyttävän sen artikla 2 velvoiteita, että suojataan elämää, jota Euroopan ihmisoikeustoimiston on, on todennut, että brittihallitus on loukannut tätä oikeutta. Heidän, heidän toimijansa, heidän armeijansa ja poliittiset laitokset ovat toimineet murhissa mukana. Ja brittihallitus jatkaa edelleenkin sitä, että he käyttävät kansallista turvallisuutta tekosyynä Pohjois-Irlannissa. Huolimatta siitä, että komissio Musnek, hänen piti palata Belfastiin ja osallistua tähän keskusteluun ja keskustella brittihallituksen kanssa. Ja jotta keskustella myöskin perheiden kanssa, jotta saadaan täysi tieto näiden perheiden tilanteesta ja uhrien tilanteesta. Kiitoksia. Nyt edustaja Francis Campus. Kiitos paljon puhemies. Ensimmäiset sanat osallistan Pariisin, Beirun, Bamakon, Nigerian attentaation uhreille, mutta tuntuu siltä, että historian tiedettä ja meidän muistimme on subjektiivista mutta nämä ovat kiistämättömiä tekoja. Viime perjantaina noin 40, tuli kuluneeksi 40 vuotta Francisco Francon kuolemasta, mutta hänen rikoksista, rikoksia ei ole vielä rankaistu. Meillä on ihan varmuus siitä, että Meillä on tuhansia, Manuel Carrasco Formigera osastui tuhansia, oli todistamassa tuhansia mm, ampumisia. Hän oli vakuuttunut kristitty ja häntä oli myös painottu uskonnollisten ajatustensa takia. Hän tuli Kadisin pakolaisena ja siellä häntä, hänet tuomittiin ja hänet vuonna 1938 täysin mielivaltaisesti, koska hän puolusti vapautta, demokratiaa ja Katalunian kansan oikeuksia. Mutta tällä hetkellä on todella häpeällistä, että Espanjan valtiovalta ei ole pystynyt toimimaan kunniallisesti ja palauttamaan kunnia näille kaikille satoja tuhansille murhatuille, mutta meidän pitäisi ajatella näiden perheiden arvokkuutta. Sen takia tämä kaikki on vielä avoin kysymys. Kiitos paljon. Eh, muchas gracias. Kiitoksia paljon. Edustaja Pikkula, olkaa hyvä pitanje zaštite granica u Euroopan unionin Herra puhemies, paljon kiitoksia. Mitä tulee unionin rajojen suojelemiseen, niin sen merkitys yhdistettiin viime viikon aikana myöskin kansalaisten suojelemiseen. Kyse on humanitaarisesta ja organisatorisesta tilanteesta, mutta Pariisin ja Brysselin tapahtumien jälkeen kyse on turvallisuuspoliittisesta asiasta. EU on aika lailla sodan kynnyksellä, sisällissodan kynnyksellä. Eurooppaan ei ole hyökätty ulkomaisten toimista, vaan sellaiset kansalaiset, jotka ovat täällä kasvaneet ja saaneet koulutuksessa, ovat syypäinä hyökkäyksiin. Kyse on sosiaalisesta patologiasta, kyse on syrjäytymisen tunteesta, ei kuuluta järjestelmään, vaikka hyväksyntää he kaipaavat. Kaikki, jotka menettävät työnsä, eivät ole saman tien terroristeja. Kyse on median vaikutuksesta, ulkopolitiikan vaikutuksesta, uskonnollisesta vaikutuksesta. Kyse ei ole vain ainoastaan kansallisesta, vaan myöskin eurooppalaisista globaalista haasteista tällä vuosisadalla. Kiitokset. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Paul Chuck. Elnök úr, a nemzetközi terrorizmus egyértelmű igyekezeten... Kiitoksia, puhemies. Kansainvälinen terrorismi haluaa siirtyä Eurooppaan ja juuri ennen joulua. He haluavat meidän kansalaisimme pelotella, he haluavat pelotella meitä kaikkia. Ja on erittäin huomattavaa, että myöskin meidänkin kollegoista monet aliarvioivat tätä ongelmaa. Kyllä kansalaiset odottavat meidän päätöksiä, koska muuten he menettävät luottamuksensa EU-hun. Eihän saa olla niin, että me pelaamme täällä poliittisia pelejämme perinteiseen tapaan, vaan meidän pitäisi miettiä sitä, että voimmeko tarjota hyviä ratkaisuja ongelmia, ongelmiin. Eurooppalainen kansanpuolue on tehnyt ratkaisuerotuksen, joka tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten kansalaisten turvallisuutta. Pyydän teitä kaikkia lukemaan tämän ehdotuksen, jotta voimme hyväksyä sen, koska muuten on olemassa vaara, että radikaalit voittavat. Kiitoksia puheenjohtaja. Dakujem, Koshanom. Um, e, e, akum deputat Claudia Tapardell. Kiitoksia. Ja sitten e, edustaja Claudia Paten, olkaa hyvä. Arvon kollegat, paljon kiitoksia. Turvallisuustilanne on vakava, mutta Euroopan hankkeen on edettävä. Tämä kriisi ei saa vaikuttaa tilanteeseen. Meidän ei pitäisi lamaantua Euroopan integraation tiellä. Meidän täytyy puhua edelleenkin nuorisotyöllisyydestä. Usein nuoret unohtuvat mutta se ei tarkoita, että myöskin ongelmat häviäisivät. Tilanne pahenee entisestään. 4,6 miljoonaa eurooppalaista nuorta on vailla työtä. Komission on ryhdyttävä tarjoamaan ohjelmansa liittyen konkreettista tietoa, miten nuorille voidaan työpaikkoja tarjota. Me tarvitsemme lisää aloitteita kunnon investointitoimintaa nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi ja siksipä ehdottaisinkin, että Jopa 35-vuotiaat voisivat nauttia näistä toimintavälineistä. Me emme saa unohtaa nuorisotyöttömyyttä. Tämä ongelma vaikuttaa meidän kaikkiemme tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Sokorokaa forty éve fogadták el az emberi jogok beleértve a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását. Kiitoksia. Helsingin päätöslauselma kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ottaa myöskin huomioon vähemmistöt. 20 vuotta sitten täällä Strasbourgissa me allekirjoitimme puitesomuksen vähemmistöjen suojelmasta. Nyt on vuosi päivä ja nyt hyvä aika katsoa tilannetta. Ja nähdään, että on vielä paljon tehtävää, jotta voidaan täyttöön panna ne artiklat, jotka suojelevat vähemmistöjä. Haluaisin muistuttaa, että jäsenvaltiot eivät pelkästään pane täytäntöön näitä artikloja. Minusta ongelma voidaan ratkaista sillä, jos EUn toiminnot päättävät, että tehdään tästä asiakirjasta lainsäädännöllisesti sitova. Totta kai päätös pitää tehdä komissiossa, mutta myöskin parlamentin pitäisi kansalaisten edun mukaisesti olla mukana tässä. Tässä puhutaan 40 EUn kansalaista, jotka ovat suoraan tämän, tämän asian puitteissa. haluan muistaa, että Euroopan unionin artikla 2 toteaa, että EU perustuu vähemmistöoikeuksien kunnioittamiseen. Kiitoksia. Edustaja Soitrova, olkaa hyvä kolegyně a kollegové již jenom twenty five minut máme možnost. herra puhemies meillä on lux palkinnon äänestyksessä vain 25 minuuttia aikaa keskusteluun. Äänestys toimitetaan huomenna. Sanon tämän siitä syystä, että elokuvan kieli on paljon vaikuttavampi useimmiten kuin politiikan kieli. Nämä ovat hyvin päivän polttavia aiheita, joita käsitellään. Mustang, se kertoo nuorten turkkilaisten tilanteesta ja Uno kertoo perhekonflikteista ja väärin käsityksistä. Nämä ovat arvokkaita elokuvia, jotka edesauttavat vuoropuhelun aikaansaamisessa aiheena eurooppalaiset arvot. Siitä, miten me ja Euroopan unioni toimimme. Minä uskon, että palkinnon kautta eurooppalaisia arvoja myöskin puolustetaan. Kiitoksia. Um. Kiitoksia. Edustaja Kitun Taalin, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Tällä viikolla tämä on menossa kohti talvea, ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä tämä vaatii myöskin enemmän lämmitystä. Ja uudistuvat energialähteet ovat tärkeä lähde siinä, kun pyritään estämään energiaköyhyyttä. Vaikka on tehty paljon kehitysaskel siinä, että voidaan vähentää energiakuluja, kuitenkin hallitusten tukijärjestelmät ovat tärkeitä. Markkinat yksin eivät voi antaa näitä tärkeitä investointeja, erityisesti sosiaaliasumiseen yksityissektorilla. Tämän takia Torjen viimeaikoinen päätös, että poistetaan tuuli- ja aurinkoenergian tuet, on väärä toimi. Koska tämä pelkästään on 26 miljardia Britannian talouteen ja antanut huomattavia investointeja meidän talouteen. Me antanut paikallisyhteisölle myöskin varo, varoja käyttöön, kuten minunkin alueellani. Meidän pitäisi poistua näistä lyhytnäköistä päätöksistä ja ajatella pitkäaikaisemmilla näkökulmalla. Kiitoksia. Thank you very much indeed. And now... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Claude Rollin, olkaa hyvä. Merci, président. Kiitos puhemies kun me haluamme myöntää Kiinalle markkinatalousasemaan. Se on ollut tänään keskustelun aiheena. Siinä on vahvoja seurauksia ja vaikutuksia työllisyyteen meidän taloudessamme, erityisesti koska Tiina harjoittaa aggressiivista kauppapolitiikkaa. Nämä pelot ovat erittäin tärkeitä terästeollisuudessa, jossa työnantajat ja työntekijäjärjestöt ovat samaa mieltä. Kiina ei ole markkinatalousmaa. Ja se tuottaa terästeollisuudelle sellaisia tuotteita sellaisilla hinnoilla, että se ei vastaa lojaalin kilpailun periaatteita. Olisi silloin erittäin vahingollista, jos tämä hyväksyttäisiin, koska silloin on uhattuna satoja tuhansia työpaikkoja, vielä epäsuorasti uhattuna työpaikkoja tällä teollisuuden alla meidän maissamme. Jos meillä on markkinatalous EU-ssa toiminnassa, niin Kiinan pitää vastata välittömästä viiteen tekniseen kriteeriin, eivätkä vielä täytä näitä kriteereitä. Meidän pitää puolustaa meidän markkinataloutemme arvoja, jota on sosiaalisesti säännelty, eikä myöntää tätä samaa statusta Kiinalle. Tässä on elintärkeästä asiasta puolesta. Se on elintärkeä meidän talouselämille, myös meidän terästeollisuudellemme ja työllisyydellemme. Kiitos. Kiitoksia, hyvä edustaja. Ja viimeisenä puhujana tänään edustaja Istvan Oishali, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Kello on lähes varttia vaille 11. Kello näkyy eurooppalaisten lippujen yläpuolella. Minä odotin täällä puheenvuoroani, koska halusin kertoa teille näistä terrori-iskuista. Me tiedämme, että on olemassa hallituksia, jotka käyttävät propagandaa maahanmuuttajia vastaan, mutta ongelmana ovat yhteiskuntamme. Ja tästäpä syystä minun on puhuttava lapsiköyhyydestä. Joka neljäs lapsi Euroopassa elää köyhyydessä. Unkarissa 41,4 prosenttia lapsista elävät köyhyydessä. Tähän on puututtava ja minä todellakin toivon, että äänestätte päätöksen puolesta ja hallitusten tulisi myöskin toimia tämän tahdon mukaisesti, eli ryhtyä tuumasta toimia, toimeen. Tämä takaa eurooppalaisen kehityksen. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Yhjeli. Hyvät edustajat. Te olitte myöskin viimeinen puhuja. Nyt haluan todeta, että 24. marraskuuta 2015 kokous jatkuu taas kello 8.30. Eikä meillä on nyt lyhyt, ja tämän jälkeen sitten 15 jatketaan myöhemmin. Nyt päätän tämän